tässä, tässä tilanteessa ja olin sitä mieltä, että ehkä tämän olisi hyvä jokainen tietää näin äänestyksen alla. für diese... Kiitoksia herra kollega Wyrt näistä tiedoista. Sen, jos tämä on totta, niin sitten sitäkin kiireisempi on tämä äänestys. Hyvät kollegat, neuvoston 12 yhteistä kantaa sekä niihin liittyvät perustelut sekä komission kannat ovat tulleet. Nämä otsikot julkistetaan pöytäkirjoissa. Kolmen kuukauden määräaika, joka parlamentilla on ottaa kantaa, alkaa siis huomenna 16. tammikuuta 2009. Ilmoitan teille, että Marko Kapaton jäsen, Hanna Foltinko Pitska, Thomas Mans, Charles Tannock ja Helga Tryppel, he ovat jättäneet kirjallisen selvityksen NTDTVn ja Oitelsatin lähetyksistä Kiinaan, niin se on saanut enemmän allekirjoituksia kuin puolet äh, jäsenistä ja sen vuoksi se jätetään. Ja sitten allekirjoittajien nimissä ja kolmas helmikuuta istunnossa hyväksytty teksti julkaistaan. Herra Kapatolta on tästä puheenvuoro. Grazie, eh, presidente. A nome anche di... Kiitos, herra puhemies kaikkien niiden nimissä, jotka ovat laittaneet nimensä tämän aloitteen alle, eli nämä 440 eh, parlamentin jäsentä, jotka vaativat, että Eutelsat eh, käynnistää uudelleen lähetyksensä